tulee eteen. Ne täytyy ottaa huomioon. Riski on aina olemassa. Ja riskitkin täytyy ottaa huomioon, kun suunnitellaan, suunnitellaan toimia. Niin, kiitoksia kovasti. Thank you very much, Mr. Commissioner. <clears throat> Kiitoksia hyvä komission jäsen. Näin keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Seuraava istunto on huomenna 19 toukokuuta kello yhdeksältä, yhdeksästä kello 13 ja kello 15 kello 19.30. Teillä on Euroopan parlamentin nettisivuilla huomisen istunnon esityslista. Istunto keskeytetään. Kiitän teitä hyvä komission jäsen, Euroopan parlamentin jäsen, jäsenet. Kiitän myös tulkkeja, kaikkia niitä, jotka ovat olleet